Siinä on kyse herra Remo Sernaciotosta, joka jättää EPP-ryhmän ja liittyy ECR-ryhmään. Tämä muutos tulee voimaan tänään eli 7. heinäkuuta 2015. Seuraava